Okay, colleagues, we'll, we'll, we'll start the meeting. Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Exceptionally late hour. Harvinaisen myöhäinen kokous, kuten huomaattekin, joten mitä nopeammin pystymme aloittamaan, sitä nopeammin pääsemme pois ja turkitkin pääsevät. Voisimme siis aloittaa esityslistan hyväksymisellä. Kyseessä on esityslistan kohta yksi. Paljon kiitoksia. Tämä on siis hyväksytty. Siirrymme välittömästi kohtaan kaksi. Kuten tiedätte, me tänään äänestämme äm, INTA-valiokunnan konfliktialueelta äm, peräisin olevien mineraalien aiheesta. Meidän esittelijämme edustaja Venta on tehnyt valtavia ponnistuksia, jotta poliittiset ryhmät saataisiin samoille linjoille. Toivottavasti, että hänen suuri työnsä, varjoesittelijöiden suuri työ ja henkilökunnan suuri työ johtaa sulavaan hyväksyntään. Nyt esittelee äh, Venta yksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Chciałbym bardzo krótko, chciałbym wszystkim podziękować wszystkim za... Hyvää iltaa kaikille ja kiitoksia siitä tuesta, jonka olen saanut. Ja myös esittelijä tässä on ollut todella pitkä ja hyvin haastava työ, mitä olemme tehneet. Minä kuitenkin toivon, että tämän päivän äänestys on sellainen, että se vahvistaa kaikki meidän ponnistelumme ja saamme tämän hyväksyttyä. Kiitos. Okay, thank, thank, you, thank you very much. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Ennen kuin siirrymme äänestyksiin, voisimmeko tarkistaa, että äänestyslaitteet toimivat? Voisimmeko äänestää, että pyrimme 10 minuutin sisällä tämän kokouksen saattamaan taidokseen puolesta? Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 24 ääntä annettiin, 21 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Eli äänestysjärjestelmä toimii, tämä on hyvä asia. Meillä on, kuten ryhmät tietävät, kompromissipaketti käsittelyssämme. Meillä on esittelijän ja varjoesittelijöiden ehdotus äänestää yhtenä ryhmänä. Oletteko siis sitä mieltä, että voimme tarkistuksista äänestää yhtenä ryhmänä? Kyllä. Siis kompromissitarkistuksista, jotka teillä on asiakirjoissanne. Paljon kiitoksia. Siis äänestämme nyt kompromissi 1-13, 4, 142, 188, 98 ja 2008 ja kaikki muut äänestykset on siis tarkistuksessa vedetty pois. Voimmeko äänet aloittaa äänestyksen kompromissipaketista? Siis äänestämme yhdessä ryhmänä tästä paketista, jonka juuri luin. Toivottavasti tämä on kaikille selvää. Has everybody... Äänestävätkö kaikki? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys siis päättyy. 23 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Suuret onnittelut esittelijälle, eh, edustaja Ventalle. Oikein hieno äänestystulos. Thank, thank you very Paljon kiitoksia. Meillä oli erittäin hieno kompromissi kyseessä. Ai meidän pitää äänestääkin Toinen äänestys vielä. Luulen, että tässä oli kaikki. Toinen äänestys vielä vaaditaan, millä kerrottiin näin. Se ei ollut minun muistinpanoissani, eli loppuäänestys koko mietinnöstä näin muutettuna äänestys alkaa. The vote is open. Äänestys päättyy. 23 puolesta, kaksi vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Sama enemmistö tulos. Paljon kiitoksia esittelijä Ventalle erittäin hienosta työstänne. Tämä lausunto nyt annetaan intavaliokunnan käsittelyyn. And is there any other business? Onko muita asioita? Ellei muita asioita ole, paljon kiitoksia kiitoksia tulkeille tästä tehokkaasta lyhyestä kokouksesta, hyvin tehokkaasta ö, työstä myöskin esittelijälle ja varjostajille. Kiitokset, paljon kiitoksia sihteeristölle, kiitos.